kysymys yhteisen rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteensopivuudesta. Ensimmäisenä puheenvuoron herra Simpsonille, Brian Simpsonille, joka on tämän äh, suullisen kysymyksen esittäjä. Kiitos. Kiitos puhemies. Puhun äh, liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta ja sitten tämän suullisen kysymyksen siitä. Se tuli ajankohtaiseksi ajankohtaisten viime aikojen onnettomuuksien seurauksena Alankomaissa ja Italiassa, jotka molemmat vaativat valitettavasti kuolonuhreja. Minusta on kuitenkin oikein huomata, että rautatie on edelleen yksi turvallisimpia liikennemuotoja ja varmastikin se on myös valiokuntamme kanta, että me teemme kaikki, mitä voimme varmistaa, että nämä, tämä tilanne säilyy tämän suullisen kysymyksen jälkeenkin. Me olemme kuulleet Euroopan parlamentissa että rautatieturvallisuus on aina otettu hyvin vakavasti. Tämä näkyy äskettäisessä rautatieturvallisuusdirektiivissä ja siihen liittyy moniin mietintöihin, joita parlamentti on laatinut rautatie, rautatieliikenteestä vuosien mittaan. Kuitenkin olemme turhautuneita koska on, on selvää kyvyttömyyttä ollut viime vuosina niin rautatieyhtiöiden kuin kansallisten hallitustenkin tasolla toimia näillä keskeisillä alueilla. Tämä näkyy siinä, kun tarkastellaan keskeistä lainsäädäntöä, ja aivan erityisesti silloin, kun puhutaan tämän lainsäädännön täytäntöönpanemisesta kansallisella, kansallisella tasolla, joka on on oikeastaan pahimmassa tapauksessa todella huonoa protektionismia. Komission omassa raportissa rautatie- ja turvallisuusdirektiivin täytäntöönpanosta sanotaan, että kansalliset standardit ja säännöt luovat esteitä tälle rautatiejärjestelmälle täydelle integroimiselle. Tässä nousi esiin kysymyksen, että ovatko nämä kansalliset säännöt myös vaarantamassa turvallisuutta Entäpä sitten yhteen toimivuus rautatie, ja rautatieliikenteessä? Meidän kansalliset esteemme, jotka estävät edistä eteenpäin menoa tällaisella sektorilla niin ikään. Onko sitten haluttomuutta rautatiealalla, jotta voitaisiin tehdä yhteen toimivuuteen? Miksi edistys tämän ERTMSllä niin hitaa hidasta. Nyt Aiko me epäonnistua yrityksessä saada ECM-järjestelmä tämän ensi vuoden loppuun mennessä Nämä ovat kaikki kysymyksiä, puhemies, joita valiokunta näkee yhtenä kokonaisuutena. Haluaisin tietää komissiolta, että mitä kansallisia esteitä ja porsaanreikiä on tällä hetkellä ja ovat estämässä yhteen toimivuuden kehittämisen ja mitkä jäsenvaltiot ovat kaikista eniten panemassa hanttiin. Ja tällä pohjalta aikooko komissio käyttää mitään juridisia voimaa, voimia sen varmistamiseksi, että lainsäädännöstä pidetään pidetään kiinni. Puhemies, minä tiedän, että nämä ongelmat, jotka liittyvät erityisesti rautatierahtiin, eivät, mutta ei pelkästään siihen, ovat kuitenkin ovat neuvoston ovella. Minä ja minun valiokuntani haluamme tehdä työtä komission kanssa ja teollisuuden alan kanssa, jotta voitaisiin turvata turvallinen, yhteen toimiva, integroitu rautatieverkosto. Minun valiokuntani on nyt kysymässä josko turvallisuuspuoli, erityisesti silloin kun puhutaan rahtivaunuista, onko se nyt uhanalaisena silloin, kun Euroopan lainsäädäntö ei pystytä panemaan täytäntöön. Jos näin on, niin silloin on ryhdyttävä tuumasta toimia pikaisesti. Mutta toiminta, puhemies, sitä tarvitaan myös, että saadaan myös integraatioita ja yhteentoimivuutta. Jos jos rautateitä on tarkoitus kehittää täyteen mittaansa ja jos Rahti aikoo pysyä pystyssä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra Simpson. Sitten herra Antonio Tajani komission puolesta, olkaa hyvä. Presidente. Kiitos puhemies. Ennen kuin menen pidemmälle keskustelussa, niin haluaisin esittää tärkeän asian Äh, Italian ja Hollannin äh, teknisistä syistä Viaretson ja Alankomaiden äh, onnettomuuksiin. Siitä voidaan konkreettisia johtopäätöksiä tehdä ja voidaan myös parantaa EUn tavaraliikenteen turvallisuuslainsäädäntöä. Kuten puheenjohtaja Simpson korosti, niin tavaraliikenteen turvallisuuden puolesta olemme järjestäneet useita tapahtumia ja keskusteluja, mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että Euroopassa tavaraliikenne turvallisuus on aika lailla taattu ja se on myös turvallinen verrattuna moniin muihin kuljetusmuotoihin. Komissio vuonna 2006 hyväksyi rautatieliikennepaketin, ja kilpailu tuolla alalla ei ole vaikuttanut mitenkään kielteisesti rautatieliikenteen turvallisuuteen ja parannukset jatkuvat, vaikkakin meidän täytyy jatkuvasti valvoa sitä, että edistäminen, edistyminen koko ajan jatkuu. Me emme voi vain tyytyä jo saavutettuihin tule, tule, tuloksiin ja tähän alan vapauttamiseen verkoissa, verkkojen, rautatieverkkojen osalta. Viaretson onnittomuuden jälkeen komissio järjesti useita äh, neuvotteluja sidosryhmien kanssa ja pyrittiin löytämään pitkän ja keskipitkän aikavälin ratkaisuja, jotta voitaisiin vähentää näitä riskejä. Rautatieliikenteen turvallisuutta koskeva konferenssi järjestettiin 8. syyskuuta 2009 tavaraliikenteen tai tavaravaunujen turvallisuutta koskeva erityinen kysymys. Me olemme perustaneet alalle erityisryhmän, joka on jo kaksi kertaa kokoontunut. Siinä on mukana kansallisia turvallisuusviranomaisia ja sillä on kaksivaiheinen tehtävä. On tarkoitus saada tehtävä tuloksia aikaiseksi joulukuun 2009 ja kesäkuun 2010 mennessä. Lisäksi on tarkoitus varmistaa, tarkastaa kaikki tavaravaunut, katsoa mikä niiden tila on ja täytyy löytää toimenpiteitä sekä kansallisesti että myöskin koordinoidusti kaikkien jäsenvaltioiden tasolla. Lisäksi täytyy kiinnittää erityistä huomiota yleiseen tavaravaunujen kunnossapitoon, ja myös tätä alaa on yhtenäistettävä. Siis kunnossapitoa täytyy yhtenäistää. Tämä tarkoittaa tiettyjä tarkastuksia ja yhteisiä käytäntöjä. 2006 markkinat vapautettiin ja sitä ennen kaikilla jäsenvaltioilla oli mahdollisuus itse määrätä normit noille aloille. Kuitenkin tarvitaan tiettyä kurinalaisuutta vaunujen yhteentoimivuuteen ja myöskin jos ajatellaan yksityissektorin sopimuksia tavaravaunujen käytöstä. Sitten sertifiointijärjestelmästä juuri kunnossapidon alalla on tarkoitus että noudatetaan direktiivissä annettua määräaikaa ja sertifiointijärjestelmä kunnossapitoalalla saadaan 2010 vuoden loppuun mennessä valmiiksi. Tavaraliikenteen tai rautatien liikenteen alan toimijat joutuvat noudattamaan tiettyjä kriteerejä ja myös kunnossapidossa vastaavan yksikön vastuu on otettava huomioon. Tämä koskettaa erityisesti tiettyjä yrityksiä. Joitakin puutteita jäsenvaltioiden tasolla vielä on. Ne estävät yhteentoimivuuden. On joitakin monopoleja jäsenvaltioissa vielä rautatieliikenteessä. Kuitenkin pitäisi edistää yhteentoimivuutta, joka osaltaan sitten edistäisi turvallisuutta. Komissio käsitteli tätä syyskuussa. 2008 Euroopan rautatievirasto rupesi käsittelemään yhteentoimivuutta jäsenvaltioiden välillä ja on tarkoitus yhdenmukaistaa tekniset näkökohdat, varmistaa yhteentoimivuus, jotta kaikki nämä kansalliset järjestelmät olisivat toisiaan vastaavia rautatiealalla usein hyödynnetään äh, kansallisia sääntöjä eikä suostuta hyväksymään joissakin toisissa jäsenvaltioissa hyväksyttyjä teknisiä ratkaisuja. Tämä on yksi este myöskin yhteentoimivuuden toteuttamiselle. Vaikka meillä on tarkoitus luoda yhteisen rautatiejärjestelmä, jossa olisivat käytössä yhdenmukaiset säännöt, sillä tavalla myös markkinoiden toimivuus olisi optimaalista. Kysymyksiä oli paljon. Pyydän anteeksi, että tämä vastauksenikin nyt kestää. Sitten ERTMS-järjestelmä. Se on jo saavuttanut hyviä tuloksia, vaikkakin tulkinnat ovat olleet tuloksista vähän erilaisia. Komission päätös vuodelta 2008 teki velvoittavaa siitä, että sovelletaan tuota uutta järjestelmää. Jäsenvaltiot pyrkivät tällä hetkellä nykyaikaistamaan näitä järjestelmiä, jotta niiden yhteentoimivuus voidaan taata. Tarvitaan myös yhdenmukaisia sääntöjä ja komissio aikoo rahallisesti tukea tätä sektoria, jotta kaikki mahdolliset reitit ja linjat voidaan saada yhdenmukaisiksi. 2009 ERTM tuettiin yli 200 miljardilla miljoonalla eurolla ja sillä tavalla pyrittiin nykyaikaistamaan tietojärjestelmiä. Kiitos. Äh, kiitoksia, herra Tajani. Ja sitten poliittisen ryhmien puheenvuorot. Äh, pyydän teitä painokkaasti pitämään kiinni annetusta puheenjohtaja George Bach, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Äh, komissaari, rautatiejärjestelmä on äh, liikennemuotojuudessa hyvin tärkeä. Monien myönteisten näkökohtien lisäksi vapauttaminen on sirpaloittanut äh, yhtiöitä ja erottanut infrastruktuurin ja on lähtenyt liisaamaan materiaalia, kalustoa ja, ja henkilökuntaa ja solunut epävarmuutta. Minusta täytyy turvata, että kansalliset turvallisuusviranomaiset huolehtivat turvallisuus turvallisuusluvista erän pohjalta. Onko riittävästi valvontaa? Onko esimerkiksi taattu, että henkilökunnan koulutus ja sertifiointi ja työolosuhteet ovat asianmukaisessa valvonnassa? miten, mikä on tilanne tässä suhteessa äh, sen suhteen, että saadaan yhteinen yh, yhteisön lupamenettely, mikä on tilanne Euroopan veturinkuljettajalisenssin kanssa ja ERTMSn äh, äh, suhteen, että toimintaa täytyy, ponnisteluja täytyy lisätä ja äskettäin laadittu täytäntöpanosuunnitelma, se täytyy saada sitovaksi, e, eikä sitä saa jättää pelkästään kansallisvaltioiden tehtäväksi. Ponnistelut koskevat sen tarkastelun tarkastusten siinä käyttöönotto, sitä täytyy jatkaa ja laajentaa. Ja tämä olisi erityisesti äh, sen suhteessa, että, että tämä olisi erityisesti kaluston kannalta hyvin tärkeä ja kaluston kunnossapidon kannalta merkittävä lisä eteenpäinmeno. Ja Monet tapaturmat ja lähestytapaturmat johtuvat puutteellisesta kunnossapidosta ja huollosta, ja tämä johtuu kustannuksista. Kustannussyistä erityisesti eh, tätä eh, huoltotöiden, huoltotöiden huoltovälejä pidennetään, ja tämä tällainen laajuinen sertifiointi eh, kunnossapito pajoista täytyy ottaa käyttöön. Kaikki täytyy tehdä, jotta voitaisiin välttää se, että, että yksittäiset jäsenvaltiot pitävät, palaavat vain omiin sääntöihinsä ja ö, toimivat omapäisesti erityisesti rajat, raja, raja-alueilla tällainen muodostaa todellisen riskin. Miten komissio aikoo suhtautua tähän lyhyellä aikavälillä ja minkälainen arvio komissiossa on tehty? Haluaisin, että tätä sosiaaliset aspektit otetaan myös huomioon. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Bohulas Liberatski. Panie panie wiceprzewodniczący Tajani. Kiitos Kiitos Tajaanille. Haluaisin kiittää Brian Simpsonia siitä, että hän on ottanut tämän kysymyksen esille ja haluaisin onnitella häntä eh, siitä, että kysymys otettiin tavoitteeksi keskustelussa, vaikkakin on jo myöhä. Kysymyksessä on useita asioita. Me olemme kuulleet eh, Euroopan rautatiejärjestelmästä – ja mielestäni sellaista ei vielä ole olemassa. Kaikilla jäsenvaltioilla on omat raidestandardinsa ja parametrinsa. Joskus on 15 kilovolttia moottoreille, joskus taas kilovoltteja voi olla 500 joissakin järjestelmissä – Esimerkiksi Puolan ja Italian raiteet ovat samanlaisia, mutta se mitä on välillä on aivan erilaista. Meidän täytyy käyttää tilaisuus hyväksemme. Meidän täytyy luoda todellakin eurooppalainen järjestelmä. Kiitoksia Liberatskille. Seuraavaksi Mihail Kramer, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, turvallisuus on hyvä, tos, tärkeä asia. Turvallisuuden täytyy olla ehdoton prioriteetti ja sen täytyy pysyä olla poikkeuksena, niin kuin Berliinissä tapa, että, että, että että myös siellä paikallisliikenne murtui, jota se mitä sota ei pystynyt tekemään, niin se hoidettiin puolessa vuodessa Berliinissä, Tätä täytyy lopettaa. Mutta turvallisuusargumentit, niitä usein käytetään silloin, kun halutaan estää kilpailua. Silloin turvallisuusargumentteja käytetään, jotta ei ylipäätään saada avattua verkkoja jotka kuitenkin lainsäädännön pohjalta sitten ensimmäinen ensimmäistä on säädetty sitovasti koko Euroopan tasolla. Euroopan turvallisuusargumentti ei saa käyttää väärin. Totta kai turvallisuus maksaa, mutta me tarvitsemme investointeja infrastruktuuriin ja turvallisuuteen. Rahaa on, muistutan siitä, että esimerkiksi Eh, kerosiinveron vapauttaminen on eh, tuo, joka 14, maksaa 14 miljardia euroa joka vuosi. Jos tämä käytettäisiin eh, turvallisuuteen, niin meillä olisi turvallisuustaatto ja rautatiemarkkinat olisivat olemassa. Tämä on ajan, nyt on kysymys, tämän ajan henki ja hetki. Kiitoksia. Herra Henin. Kollegi. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat rautatieliikenteen kilpailun valmistelemiseksi direktiiveissä haluttiin erottaa verkosto ja muut osat toisistaan. Näin ollen Ranskassa esimerkiksi toissijaisilla raiteilla junat kulkevat hitaammin kuin 1900-luvulla. Lisäksi kolmasosa raiteista on tuhoutumassa. Kaikki asiantuntijat sanovat, että tämä tilanne johtaa hirvittäviin onnettomuuksiin. Se ei kuitenkaan riitä. Aina halutaan lisää tuottavuutta. Uhrataan rautatieliikenteen turvallisuus kieltämällä kansalliset turvallisuusstandardit, jotka olisivat kaikista parhaita. Jälleen kerran ajatellaan vain EUn tai unohdetaan EUn yleinen etu kapitalistien eduksi. Unohdetaan turvallisuusnormit ja työntekijöiden edut. Se on todella vastoin sitä, mitä me haluaisimme. Pitäisi ajatella sekä rautateiden varrella asuvien ihmisten että rautateiden käyttäjien turvallisuutta ja kaikkialla Euroopassa. Kiitoksia, herra Henin. Sitten Lightfried, minuutti. Kiitoksia, puhemies ei oikeastaan mitenkään, tämä ei hämmästytä. Me voimme todeta, että siellä missä vapautetaan ja yksityistetään, siellä tapaturmat ja, väli, ja sattumat kasaantuvat. Se on selvä juttu, että silloin kun välttämätöntä saada nopeita isoja voittoja, siellä on huonosti palkattua henkilökuntaa, siellä on huonompaa pätevyyttä, koska pätevyys maksuu, siellä on vähemmän valvontaa, koska valvonta maksaa – ja siellä on noin loppupeleissä, olemme sen kaikkialla havainneet, silloin kaikki on rikki, on uskomattomia kustannuksia suurelle valtiovallalle sitten, ja, se, ja kaiken on kuitenkin rikkonut liberalisointi ja, ja yksityistäminen. Siksi puhemies, herra komissaari, minä katson, että me olemme täällä ne on kulkeneet väärää tietä, kollega Bach kysyy, että riittääkö valvonta Eh, me olemme kulkeneet väärää tietä ja nyt meidän täytyy palata sille tielle, jossa puhutaan laadusta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta, eikä se, ole, eikä se ei ole mikään vapauttamisen tie, vaan se on päinvastainen tie. Kiitoksia. Seuraavana herra Guido Milano. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen, hyvät kollegat. Kaksi huomiota. Mielestäni ei pitäisi kilpailu erottaa muista asioista. Kuitenkin logiikka on tähän asti ollut kielteistä turvallisuusnäkökulmista katsottuna. Kilpailumekanismin osaltakin täytyy huomioida turvallisuusnäkökohdat. Komission pitäisi toimia velvoittavammin ja pitäisi lisätä Euroopan rautatieviraston asemaa tässä. Tämä pitäisi tehdä paljon tiukemmin. On, jäsenvaltioissa on erilaisia järjestelmiä, eikä siellä noudateta EU-tason vaatimuksia. Kuitenkin kansallinen turvallisuus on tärkeää. Mielestäni tässä ollaan jäljessä ja mallin pitäisi olla sama kuin lentoliikenteessä. Samanlaisia toimenpiteitä tarvittaisiin ja minä pyydän, että komissio vauhdittaa toimia tähän suuntaan. Ja vielä aivan lyhyesti täytyy tarkastella onnettomuustutkintatuloksia. Tämä ei nyt välttämättä liity juuri teidän tehtävänne komission jäsen. Ehkä tämä menee vähän tämän keskustelun ulkopuolellekin. Mutta jos rautatieonnettomuudessa joku kärsii vahinkoa, niin miten näitä sitten korvataan? Heti täytyy tietää se, kuka vastuun lopulta kantaa. Kiitos. Catch the eye, Sitten alkaa Catch the Eye László Csöki puhuu. Lehet, hogy nem ehhez a témához, a következő témához? Ei tässä asiassa, vaan seuraavassa asiassa. Pyydän anteeksi. No, luulin, että, että olisit äsken pyytänyt puheen. Sitten hän Sikeri. Sikeri, Sean Kelly. President, it has... Puhemies, täällä on sanottu, että 200 miljoonaa on tälle kulutettu vuonna 2009. Mitähän komissio pohtii? huolehtii noin turvallisuusmielessä äh, investoinneista ja yhteistoimivuuden kannalta, että kun kuitenkin puhutaan sähköisistä rautatiejärjestelmistä ja diesel, joka, äh, dieselveturit äh, häviävät ajan mittaan ja, ja kaikkia, ne ovat kuitenkin meillä käytössä. Ne on, kuitenkin täytyy saada turvallisesti, turvallinen yhteentoimivuus ja, ja ympäristöystävällinen rautatiejärjestely Eurooppaan. Miten tämä toimii, komissaari? Kiitoksia. Rouva Tikau. Domnule komissaar. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, rautatieliikenteen turvallisuus on riippuvainen eh, kunnissapitoon ja infrastruktuurin nykyaikaistamiseen ja kalustoon tehtävistä investoinnista. Muuten eh, rautatieliikenteen onnettomuudet lisääntyvät. Kyse on todellakin yhteisön laajuisesta kuljetusmuodosta. Näin ollen eh, tätä täytyy tukea EUn talousarviosta, mutta lisäksi vaaditaan kansallisia investointeja. Lisäksi on maksettava riittävää palkkaa alan työntekijöille. Viime vuonna Romaniassakin tapahtui rautatieonnettomuuksia muutkin Euroopan unionin maat tarvitsevat investointeja, jotta voidaan nykyisiä infrastruktuureja uudistaa. Prioriteettihankkeita on pidennet, jatkettava Bukarestissa muun muassa ja juuri tavaraliikenteen osalta. Lisäksi on edistettävä koko järjestelmää. Sen pitää olla tärkeä tavoite näissä aloilla. Kiitoksia. No täällä pyydetään puheenvuoroja, mutta kello on paljon. Hyvät naiset ja herrat, jos sallitte, niin antaisin nyt saman tien puheenvuoron komissari Tajaanille. ja, nimit, ja pyytäisin häntäkin puhumaan lyhyesti, koska täällä on kauheasti puheenvuoropyyntö. Arvoisa puhemies, täällä esitettiin kysymyksiä ja monet vastaukset näihin kysymyksiin jo annettiin päätettiin 8. syyskuuta järjestettävässä rautatieliikenteen turvallisuutta käsittelevässä kokouksessa. Sehän kutsuttiin koolle Alankomaiden ja Viaretson onnettomuuksien jälkeen. Se osoittaa sen, että komissio ja EUn toimielimet todella pyrkivät edistämään rautatieliikenteen turvallisuutta. Konferenssissa, kuten tiedätte, oli mukana kaikki toimielimet, parlamentti ja neuvosto myöskin. Siellä käsiteltiin kaikkia mahdollisia ongelmakohtia, jotka ovat tänä iltanakin keskustelun ytimessä olleet. Ennen kaikkea Euroopan rautatievirastosta olen aivan samaa mieltä. Tämähän on aina ollut minun kantani ja tämän esitin myöskin konferenssissa ja ehdotin, niin kuten Milanakin sanoi, Euroopan rautatieviraston asemaa täytyy vahvistaa. Olen aivan samaa mieltä. Täytyy kuitenkin pelisääntöjä muuttaa. Ja niin kauan kuin toimin liikenteestä vastaavana komission jäsenä, niin aion tällä alalla edistyä. Tämä voisi rautatieliikenteen alalla toimia aivan kuten lentoliikenteessä tai meriliikenteessä. Sitten toimijoiden vastuusta kuljetusketjussa. Tämä on myöskin toinen kysymys, jota käsittelimme keskusteluissa. Siihen hän osallistui myöskin uhrien perheenjäseniä ja siellä puhuttiin niiden oikeuksista, jotka jäävät jäljelle onnettomuuden uhrien perheissä. 3. joulukuuta tänä vuonna nämä asiat tulevat voimeen, mutta tällä hetkellä komissio tarkastelee myöskin sitä, miten voidaan reagoida ulkomaisten uhrien vaatimuksiin, esimerkiksi Viareggion onnettomuudessa, junaonnettomuudessa. Eli että voitaisiin katsoa, millaisia vastauksia näihin ongelmiin olisi mahdollisuus löytää. Komissio todellakin on sitoutunut toimimaan rautatieliikenteen turvallisuuden puolesta. Se on meille ensisijainen tavoite. Myöskin henkilökunnan sertifioinnin osalta 2007 hyväksyttiin tietyt standardit rautatieliikennehenkilöstön vaati- pätevyysvaatimuksista – Tietyt normit siis on. Ja täällä myöskin otettiin esiin sosiaaliset näkökulmat. Sosiaalinen komitea on keskustellut muun muassa kansainvälisen rautatieliikenteen työajoista. Tarvitaan myöskin vihreämpää tavaraliikennettä, rautatieliikennettä ja kunnossapito on myöskin yhtä tärkeä asia. ERTMS järjestelmästäkin jo sanoin, että se on todella merkittävä saavutus. Ja Euroopan komissio on tullut siihen tulokseen, että tuon järjestelmän ansiosta voidaan parantaa kaikkien rautatieliikenteen eri elementtien turvallisuutta. Tätä ei saa unohtaa. Kiitos. Kiitoksia, herra Tajani. Näin ollen tämä asia on loppuun käsitelty. Ja seuraavaksi esityslistalla on vuorossa. A bizottság nyilatkozata kisebbségi nyelvek használata az Euró... Tämä on komission julkilausuma vihemmistä kielten käytöstä, käytöstä Euroopan yhteisen kulttuuriperinnön yhteydessä. Ensimmäiseksi pyydän Euroopan komission nimissä komissaari